EPPn puolesta puhe Sergio Paolo Francesco Silvestris, olkaa hyvä. Signor Presidente, nelle ultime settimane gravi Hyvä puhemies. Niin, hyvin monissa valtioissa viime viikkojen aikana Euroopassa on jouduttu kärsimään valtavista tulvista ja tämä on vaikuttanut huomattavasti eri alueilla ja valitettavasti Belgiassa Muutamat kansalaiset ovat myös menettäneet henkensä näiden tulvien takia. Nyt on muutamien tuntien aikana satanut vettä niin rankasti, ettei pitkiin aikoihin yhteensä ja eikä kuukausien aikana niin paljon yhteensä. Tässä kyse on siis Belgiasta erityisesti ja sitten myös Ranskassa, joka on joutunut kärsimään erityisesti. Eh, sen liikennejärjestelmä on joutunut tästä kärsimään ja turvallisuusyksiköt ja poliisijoukot ja muut eivät onnistuneet auttamaan eh, kaikkia avun tarpeessa olleita myös Toskaanassa, Puljassa ja monissa, monilla muilla alueilla. Italiassa on joutunut kärsimään tulvista ja jotkut ihmiset ovat jääneet myös loukkuun tulvien takia ja on kyse miljoonista euroista ja 1400 ihmistä on joutunut sairaalahoitoon hyvin monilla italialaisilla alueilla on, on myös karjaa kuollut kovasti. Me tarvitsemme myötätuntoa, me tarvitsemme solidaarisuutta, me tarvitsemme apua ja tukea, taloudellista tukea ja solidaarisuusrahasto on nyt otettava käyttöön näissä hätätilanteissa, jotta me voimme osoittaa eurooppalaista yhteishenkeä. Me tiedämme, että tällaiset katastrofit aiheuttavat myös pitkän ajan vahinkoja. Esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet kärsimään tästä, koska ne ovat menettäneet ihan kaiken, kaiken, kaikki tuotteet koneensa ja, ja laitteensa ja myös on menetetty hyvin suuria maat, maanviljelysalueita. Ja kuten sanoin, myös karja ja siipikarja ovat joutuneet näistä tulvista kärsimään. Ja näin koko tuotantojärjestelmä on joutunut kärsimään. Tästä syntyy työttömyyttä koko alueelle. Euroopan täytyy nyt taata näille valtioille tulevaisuus ja solidaarisuusrahastoa tähän pitäisi käyttää. Me tietysti ymmärrämme, että on olemassa tiukat kriteerit jo, ja täytyy miettiä tulevaa talousarviota 2011, mutta me, me emme voi nyt kieltää kansalaisilta sitä oikeutta, että parlamentti tukee heiltä ja he saa, heille kuuluu myös unionin konkreettinen tuki. Estrella sosiaalidemokraattien puolesta. Jo president. Kiitos puhemies. Sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä ilmaisi solidaarisuutemme kaikille niille alueille, joita luonnonkatastrofit ovat koetelleet. Ja esitämme surun valittelut näiden tapahtumien uhrien omaisille. Vuosi 2010 alkoi shokilla, kun Madeiralla nähtiin myrsky ja tulvat. Sen jälkeen ilmiöitä nähtiin esimerkiksi Ranskassa ja sääilmiöt ovat koetelleet myös muun muassa Espanjaa, Alankomaita ja Saksaa. Keski-Euroopassa tulvat ovat yhä tuhoisampia ja niitä on yhä useammin ja useammin. Tsekki, Slovakia, Unkari, Itävalta, Puola, Italia, Iso-Britannia ovat maita, joissa tuhannet ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja monet tehtaat ovat joutuneet keskeyttämään tuotantonsa. Euroopassa satoja tuhansia hehtaareja maata puolestaan eteläosissa kärsii tuholaistuhoista. Koko ajan luonnonkatastrofeja on enemmän ja niistä aiheutuu hyvin suuria vahinkoja, taloudellisia, inhimillisiä, ja ne haittavat koko talousjärjestelmän toimintaa on tarpeen arvioida riskejä ja tutkia niitä asianmukaisesti. Parempi kaupunkisuunnittelu, rannikkoalueiden suunnittelu, ekosysteemien suojelu ovat toimia, jotka voivat auttaa vähentämään luonnonkatastrofien vaikutuksia. Toisaalta siviilisuojelutoimia on tehostettava ja yhteisön toimintakeinoja on tehtävä nykyistä joustavammiksi. Puhemies puhui solidaarisuusrahastosta ja ei voidakaan ymmärtää sitä, että neuvosto on jumittanut uuden solidaarisuusrahastosäännöksen, jonka parlamentti puolestaan on hyväksynyt. Parlamentti hyväksyi äskettäin ehdotuksen siitä, että luotaisiin eurooppalainen kuivuuden tarkkailukeskus, jolla pyritään valvomaan ja kontrolloimaan kuivuuden seurauksia ja ennakoimaan tilanteita paremmin. Ja tämä on osoitus siitä, että ihmisten toimillakin voi olla vaikutusta. Kiitoksia. Thank you, madam. Thank you, colleague. Uh, Kiitos kollega. Liberaalien puolesta puhuu Dirk Sterks. Dank u wel, voorzitter. Uh, ons medeleven gaat natuurlijk... Puhemies Ensinnäkin haluamme ilmaista osanottomme uhreille. Minun maassani neljä on hukkunut ja satoja tuhansia on kärsinyt valtavaa taloudellista vahinkoa kodeissaan ja yrityksissään, joten meidän ajatuksemme ovat heidän kanssaan. Viime kuukausien, jopa vuosien aikana on ollut paljon ongelmia tulvavesien kanssa. Ja nyt sitten kysymys komissiolle tässä yhteydessä kun se on arvioinut näitä tapahtuneita, niin ehkä asiantuntijoita kannattaisi esi- eri jäsenvaltioista ja eri alueilta koota yhteen arvioimaan sitä, mitä todella on tapahtunut, mitkä ovat ne syyt, jotta jotta saisimme niistä paremman kuvan. Luonnollisesti tilanne on hyvin kompleksinen, mutta jos saisimme paremman kuvan näistä syistä, niin silloin voimme ryhtyä keskustelemaan toimenpiteistä, äh, ehkä riskianalyysejä eri jokien tilanteesta olisi sopiva toimenpide. Ja meidän pitää katsoa myös ennaltaehkäisyä parhaalta mahdolliselta tavalla, koska sadetta tulee jatkossakin ja meidän nyt sitten pitää katsoa, onko tämä todella se ainut syy. Ja jos tällaisia tilanteita syntyy uudelleen, niin meidän pitäisi olla paremmin koordinoitu reaktio siihen. Asiantuntijat voisivat arvioida näitä kriisejä uudelleen. Madame Vice President. Ja varapuheenjohtaja Isabel Durand seuraavana vihreiden edustajana. Kiitos puhemies. Niin minäkin tahdon vihreiden puolesta esittää osanottoni kaikille niille perheille ja niille ihmisille, jotka ovat joutuneet kärsimään tulvista, jotka ovat menettäneet läheisiään ja jotka ovat menettäneet omaisuuttaan. Haluaisin myös osoittaa kiitoksen kaikki, kiitokset kaikille vapaaehtoisille ja palomiehille ja muille, muulle henkilökunnalle, joka on toiminut niin tehokkaasti näillä alueilla. Tulevien kuukausien aikana meidän täytyy auttaa uhreja ja myös tukea heitä taloudellisesti, mutta myös luoda sellaisia uusia politiikkoja, joiden pohjalta voimme puuttua puuttua näihin syihin. Ja ensiksi meidän täytyy miettiä tällaisia uudelleenrakennusohjelmia, joiden, joiden, joilla voidaan paremmin tehostaa tätä veden imeytymistä maahan ja näin myös sitten kun rakennetaan uusia taloja ja rakennuksia, niin näin tulvat eivät pääse vaikuttamaan niin nopeasti. Ja sitten tietysti maatalouspolitiikka, tehomaatalous on aiheuttanut sen, että maa, maaperä kärsii paljon helpommin ja näin meidän täytyy miettiä kaikkia maatalouspolitiikan piirteitä uudelleen. Ja sitten tietysti paikallistason koordinointi, että ne pystyvät toimimaan paljon tehokkaammin ja tiedottamaan ja lähtemään liikkeelle nopeammin, nopeammin silloin, kun tällaisia onnettomuuksia tapahtuu. Eli juuri tällaista tarkempaa ja tehokkaampaa säätiedotustenkin välittämistä paikasta toiseen täytyy kehittää. Kaikissa näissä politiikoissa ja ennaltaehkäisemispolitiikassa ja aktiivisessa politiikassa kaikilla mahdollisilla aloilla täytyy niitä pystyä kehittämään, koska ne ovat olleet nyt aikaisemmin suorastaan syrjässä ja näin tulevaisuudessa me joudumme tällaisiin samanlaisiin sellaisiin tilanteisiin, että me joudumme osoittamaan mm, mm, osanottomme perheille ja ihmisille, jos me emme muuta politiikkamme. Kiitos Julie Girling ECRn puolesta. Thank you, President. And... Kiitos puhemies. Minun ryhmänekin välittää osanottonsa kärsine, haittaa kärsineille. Minulla on aivan henkilökohtaista kokemusta tästä, nimittäin omalla alueellani oli tulvia, jota kautta sitten alun perin pääsin yhteyteen Euroopan parlamenttiin ja sitä kautta sitten myöhemmin jäseneksikin päätin ryhtyä. Ja tässä yhteydessä meille solidaarisuusrahasto oli hyvin toimiva. Ja tällä viikollakin Cornwallissa oli suuria tulvia herra Sturks oikeastaan sanoi jo, mitä minä halusin tuoda esille, mutta toistan sen vielä kerran. Minusta tosiaan tämmöinen varhaisen varoituksen mekanismi on tärkeä, mutta tiedämme kuinka nopeasti sää muuttuu. Ehkä rahaa ei kovin paljon kannata, tällaiseen sään ennustamiseen kannata tuhlata. Se on jo liian myöhäistä siinä vaiheessa, kun varoitus tulee ja uskon, kuten herra Styrk sanoi, että me oppisimme varmasti paljon ja Eurooppa voisi tuoda lisäarvoa oppimalla toinen toisi, toistensa tilanteissa. Ja tiedän, että Krostusesta, josta olen peräisin, meiltä varmasti on auttanut se, että meillä on ollut yhteyksiä itävaltalaisiin alueisiin, joilla on paljon kokemusta tulvista ylängöillä ja olisi varmasti hyvä, jos komissio päättäisi perustaa jonkunnäköisiä alueiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia toinen toisten kokemuksista oppimiseksi. United Left. Ja yhdistynyt vasemmisto, Lothar Piski. Kiitos puhemies. Guen ja NGLn nimissä minäkin haluan ilmaista osanottoni uhrien omaisille. Kaikki puolueryhmät ovat tästä asiasta varmaan yhtä mieltä. Meidän on autettava ja täällä on sanottu jo paljon järkeviä asioita, joita en nyt lähde toistamaan, vaikkakin tuen sitä, mitä on sanottu. Otan esiin vielä yhden näkökohdan, nimittäin pitkän aikavälin vauriot. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että joillakin luonnon tekosilla on pitempiä vaikutuksia kuin ensinäkemältä vaikuttaisi. Siksi solidarisuusrahasto ja tekemämme toimet on tarpeen sovittaa myös pitkän aikavälin häiriöihin. Ja lopuksi haluan todeta, että pystymme kyllä puhumaan täällä näistä asioista, mutta tärkeintä on kuitenkin tarjota tukea, jotta paikan päällä pystytään organisoimaan itsenäisesti apua sillä paikalliset tuntevat aina omat olonsa paljon paremmin kuin me täällä parlamentissa pystymme tuntemaan. Madame Mara Bizzotto. Mara, Rova Mara Bizzotto, EFDstä. Grazie, io porto nome mio gruppo la Paljon kiitoksia. Niin, minun ryhmäni nimissä haluan myös osoittaa myötätuntoa kaikille niille ihmisille, jotka ovat joutuneet kärsimään ja vahingoitumaan tästä tilanteessa. Ja puutun niihin viiteen miljoonaan, jotka ovat viiteen tuhanteen, jotka ovat joutuneet kärsimään tästä minunkin valtiossani ja, hy, ja valtavat määrät äh, 140 000 kilometriä on joutunut kärsimään tästä. Monet maatilat, monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet kärsimään näistä tulvista. Ja todellakin voidaan havaita, kuinka laaja tämä luonnonkatastrofi nyt olikaan. Ja näin Euroopan täytyy toimia enemmän kuin pelkästään solidaarirahaston avulla. Tiedämmehän, että solidaarirahaston varoja, varojen käyttäminen on hyvin hankalaa ja monimutkaista. Tässä voidaan puhua kuitenkin suurista tulevaisuuden suunnitelmista ja strategioista, mutta meidän täytyy enemmän nyt kuitenkin pystyä investoimaan ennustamiseen, ja, jotta voimme ennustaa paremmin tällaista mahdolliset tulvat. Ja sitten täytyy myös miettiä sellaisia arkaluontoisia alueita, kuten vaikkapa me joki, jokien suistot ja niin poispäin, ja myös sitä, miten jokien kulun muuttaminen vaikuttaa suoraan kansalaisten turvallisuuteen. Euroopan täytyy vastata tällaisiin kysymyksiin. Monta kertaa meitä syytetään siitä, että kansalaisista olemme hyvinkin kaukana ja tätä mielipidettä voidaan vahvistaa vain tällaisiin toimiin. Thank you, madam. Kiitos kaikille. No niin, tämä keskustelu on päättynyt tähän. Tämä oli lyhyt keskustelu Euroopan tulvista tänä vuonna.